Good morning, please take your seats so we can begin. Hyvää huomenta. Pyydän kaikkia istutumaan, niin voimme aloittaa esityslistan kohdan kuusi käsittely. I would like to welcome... Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Hans Ohirforstin, joka on kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan puheenjohtaja, ja Erkki Liikasen, joka on IFR-säätiön johtokunnan puheenjohtaja. Tervetuloa tähän kuulemisen jäsenten kanssa. Kansainvälinen lautakunta kehittelee tilinpäätösstandardeja. IFRS e sisällytetään yhteisön lainsäädäntöön hyväksyntämenettelyn kautta. Herra Herfast on ollut erilaisissa asemissa Alankomaiden hallituksissa valtiovarainministerinä muun muassa. Erkki Liikanen on muun muassa johtanut Suomen Pankkia takia. Ja hän on toiminut myös kansainvälisessä valuuttarahastossa ja Euroopan keskuspankin johtokunnassa. Ja hän on ollut Euroopan komission jäsen ja Suomen valtionvarainministeri. Kaikki nämä tehtävät vuosien 1987-2009 välillä. Antaisin puheenvuoron ensin Hans Ohjeforstille 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Chairman, uh, this... Puhemies, puheenjohtaja, ihan jos vähän katson historiaan ensin. Paul Walker, Saksan uh, valvontavarantoon johtaja juuri menehtyi. Hän oli hyvin arvostettu virkamies maailmanlaajuisesti. Hän myös ensimmäistä kertaa johti tätä IFRS-säätiön mm, johtokuntaa. Hän tuli Brysselin 2002 ja olin läsnä tapahtumassa, jossa hän puhui maailmasta suurten yritysten romahtamisen jälkeen, että ei enää ollut luottamusta. ja tarvitaan muutoksia. Luottamusta, avoimuutta ja globaalia toimintaa tarvittiin. Tuli aikaa, jolloin EUkin ryhtyi vahvistamaan IFRS-standardeja. Euroopan parlamentti oli aivan ratkaisevan tärkeässä roolissa, koska se nämä vahvisti. 18 vuotta on kulunut tuosta, paljon on tapahtunut sen jälkeen. Myös hallinnointiin rakenteet ovat muuttuneet. Meillähän on tänä päivänä myös tämä säätiön valvonta valiokunta, jo, jossa on eri sidosryhmiä mukana. Ja myöhemmin tänä, tällä viikolla tapaan näitä jäseniä. Meillä on todella tämä IFRS-säätiö ja sitten ISBN, joka on asiantuntijakomitea, jota johtaa Hans Hogervort. Tärkeimmät tehtävät joka on johdokunnalle annettu, voidaan vetää yhteen neljään kohtaan. Ensinnäkin Tarkoituksena on äh, arvioida laajoja strategisia ähm, äh, tilinpäätösstandardeihin liittyviä ongelmia, ja, mm, mutta, mutta, mutta sisältö ei määritellä. Toisekseen ne kannamme vastuun siitä, että säilytetään asianmukaiset äh, järjestelyt ja hyväksymme vuotuisen budjetin. Ähm, kolmas kysymys on myös hyvin tärkein, tärkeä, kun olemme valvontaelin. Me nimitämme kan- kansainvälisen tilinpäätösön standardin lautakunnan ISBn jäsenet ja puheenjohtajan, siis IFRS-säätiön niin me myös luomme nämä toimintaprosessit ja asianmukaiset prosessit. Se on hyvin tärkeää. Standardit hyväksytään globaalisti. On erittäin tärkeää, että ihmiset, markkinat, kansalaiset, kaikki luottavat näihin meidän menettelyihin. Kuinka tämä asia on hoidettu niin, että voivat nähdä, millä tavalla voidaan myös vastata. Ehkäpä päätänkin tähän puheenvuoron ja annan Hansille puheenvuoron ja voi sitten vastata kysymyksiin. Thank you, äh, Erki. Um... Ähm, Kiitoksia Erkki. Kiitän ek valiokuntaa siitä, että meidät jälleen on kutsuttu paikalle. Olen ollut tässä valiokunnassa nyt noin kymmenisen kertaa ja halu, mielelläni tulen aina uudestaan. Niin kuin Erkki sanoi, IASP al, alkoi, aloitti toimintansa noin 80 vuotta sitten. 140 plus maata sitten on hyväksynyt meidän tilinpäätöstandardejamme ja tämä on aika vaikuttavaa. IFRS on tullut yksi tärkeimmistä kansainvälisistä taloudellisista rahoitusstandardeista, joita vielä laajasti sovelletaan huolimatta kaikista suuntauksista globalisaatiota vastaan tällä hetkellä. Ja se on valtava julkinen hyöty sijoittajille, jotka pystyvät ymmärtämään ja luottamaan äh, tilinpäätös äh, työpäätöksiä kaikkialta maailmassa. Kaikki eläkerahastot sijoittavat ympäri maailmaa ja näin ollen tilinpäätöstandardit informaatio vertailtavassa muodossa on todella suuri etu. Se on myös etu monikansallisille yrityksille, jotka voivat käyttää samanpä, samanlaisia tilinpäätös samanlaista tilinpäätöskieltä kaikkialla maailmassa. Se on todellakin valtava yleinen hyvä. Sitten yksi poikkeus oikeastaan on taloudessa, missä vieläkään ei ole kunnollista globaalia standardeja. Ja tämä poikkeus onkin se, mistä tänään haluan puhua, IFRS 17 standardi koskien vakuutustoimintaa. Sen pitää vielä tulla voimaan. Ja nyt jos sallitte, niin, tai pyydän laittamaan seuraavan kuvan esille. Nyt on laajasti olemassa kir- erilaista, kirjanpitoa vakuutusalalla ympäri maailmaa. Moni on vanhentunut ja vielä käytetään historiallisia jälkikäteistä tilinpäätösstandardeja, että esimerkiksi velka, vast, eläkevastuut, kun ihmiset maksavat vaikka henkivakuutuksestaan, vieläkin diskontataan historiallisella ky- koroilla 10-15 vuotta sitten, jolloin korot olivat paljon korkeammalla kuin nyt, ja nythän korot äh, ovat alhaalla ja vakuutuslaitokset joutuvat ostamaan hallitusten obligaatiota usein kielteisellä äh, negatiivisella korolla, joten tämä matalan koron ympäristö on valtava haaste vakuutusyrityksille ja kuitenkin tilinpitoa harjoitetaan, joka ei osoita vahinkoa, jota tästä syntyy, matalista koroista siis. Ja tämän takia esimerkiksi IMF ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä todellakin haluaa hyväksyä tämän standardin, koska tämänhetkinen tilinpitostandardointi on niin huonossa kantamissa. Sitten seuraavaan kuvaan. Tämä näyttää eron sen väillä, mitä yritykset ovat taanneet monille asiakkaille ja tuotto, jota voivat saada valtion joukkolainolta. Ja tämä on negatiivisella puolella, esimerkiksi Koreassa, Japanissa, Taivanissa ja myös jossain määrin Saksan markkinoilla. Öö, vakuutusyritykset kärsivät tästä kielteisestä korosta sijoituksille. Tämä vain osoittaa, olen varma, että tämä ongelma ei koskaan ollut näin vakava, jos tilinpäätös toiminta olisi ollut kunnollisella pohjalla, jos aina oltaisiin sovitettu todellisiin nykyajan korkoihin eikä mihinkään historiallisiin korkoihin, jotka eivät enää ole juurikaan relevantteja. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten huono kirjanpito voi johtua myös, johtaa myös huonoon liiketoimintaan ja liiketoimintakäytäntöihin eteenpäin kuvissa. Sitten IFRS 17, sen olemme jo esitelleet, niin kuin tässä sanoin. En mene yksityiskohtiin. Tämä on hurjan monimutkainen standard. Tulette näkemään sitten, kun joudutte hyväksymään tämän kaiken, mutta asian ydin on siinä, että se ei enää perustu historiallisiin korkoihin, vaan tämänhetkisiin oletuksiin, joita säännöllisesti päivitetään ja siinä, joka täysin heijastelee todellisia kustannuksia liittyen vaihtoehtoihin ja takuisiin. Ja myös tulojen tunnustaminen nopeasti paranee. Tällä hetkellä monet vakuutusyritykset tunnustavat tulona myös talletuksilta saavat asiakkaalta. Kuvitelkaa omaisuudenhaltija tai pankki, joka näin tekisi. IFRS 17 on myös hyvä esimerkki osoittaa, miten läheistä yhteistyötä teemme Euroopan kanssa ja tässä tapauksessa EFRAKin kanssa, jota tämä standardi saadaan aikaiseksi. Olemme suhteellisen pieni ryhmä ihmisiä Lontoossa ja me tarvitsemme asiantuntemusta muualta maailmasta, että varmistamme, että asia tulee hoitoon. Meillä on valtava prosessi, meidän me kuuntelemme kaikkia tahoja ja kuuntelemme todellakin myös EFRAKia. Ja täytäntöönpanovaiheessa standardin kohdalla Tämä on todella monimutkainen rupeama. Monia asioita on tullut esiin vakuutusyrityksistä ympäri maailmaa, myös EFRAGista. Eikö voitaisiin helpottaa täytäntöönpanoa jos tehtäisiin muutamia tarkistuksia tähän, muutoksia tähän standardin. Tässä vain osoitan teille, näytän teille, että kymmen aihetta on tullut esille, kuusi tuli EFRAGilta ja tähän mennessä olemme puuttuneet viiteen näistä aiheista. Me kuuntelemme tietenkin EUta, se on yksi tärkeimmistä sidosryhmistämme, se oli yksi johtajista, mitä tulee IFRS-standardien hyväksymisen, joten me näemme velvollisuutenamme olla hyvin läheisessä yhteistyössä eurooppalaisten äh, vastapuolen kanssa. Olen tyytyväinen, että näin toimimme vastuullisella tavalla. Sitten yksi tämän aikainen projekti, jota tällä hetkellä työstämme, primääriset äh, rahoitusselvitykset, tilinpäätökset, tilin, Tämä on hyvin tärkeää yrityksille ja sijoittajille. Tällä hetkellä tässä on kyse siitä, että saadaan enemmän rakennetta tähän tulo ilmoitukseen ensinnäkin tulot ja sitten tu- tuotto ja tappio ja kuka tahansa voi laskea mikä on EBIT, EBITDA tai tuo kiinnitän huomiota tiettyihin kysymyksiin yritysten taseissa kirjanpidossa. Näin mä aikaisemmin tehneet. Tämän takia niin monia gaap vastaisia toimia on ollut, käytäntöjä on tullut esille viimeisessä, viime vuosikymmenellä. Siis hyvän kirjanpidon pidon, pitotapan tapaisia toimintamalleja. Vastoin sitä annetaan liian hyvä kuva, eikä heijastella yritysten todellista performanssia, tuloksellisuutta. Meistä oli tärkeää puuttua asiaan tässä ja päätimme määritellä alaotsakkeet ja päätimme myös vaatia suurempaa kurinalaisuutta, kun käytetään muita kuin hyvän kirjanpidon tavan vastaisia toimenpiteitä tai kirjanpidon mukaisia menetelmiä. Sitten digitaalisessa muodossa kirjan tilinpäätöstietoa tarvitaan. Tässäkin on hyvin tärkeää saada mahdollisimman paljon dataa. Ja mitä enemmän dataa on, niin sitä enemmän koneista niitä kulutetaan. On todella tärkeää, että tämä kaikki informaatio on kunnolla jäsennetty. Puheenjohtaja, jos on vielä hiukan aikaa jatkaa, niin puhuisin roolistamme laajemmassa yritysten tilinpäätöstoiminnassa myös, mitä tulee kestävään rahoitustoimintaan. Sitähän kaikki puhuvat myös täällä Euroopassa. Me pääasiassa olemme kiinnostuneita äh, tilinpäätösraportoinnista, mutta olemme aina tunnustaneet sen, että monet rahoituksesti merkittävät tiedot, esimerkiksi tiedot yritys liiketoimintamallista tai aineettomista omaisuuseristä, kuten yritysten verk- verkkotoiminnot. Tämän tyyppinen tieto, sitä ei oikein voi sijoittaa taseisiin helposti, koska sitä on hyvin vaikea mitata ja jopa tunnistaa tavallaan. Mutta olemme huomanneet, että se on tärkeä sijoittajille, siksi yritysten pitäisi käsitellä sitä vuosittaisessa tilinpäätöksessään. Ja olemme jo laattineet tällaisen epävirallisen ohjeistuksen, miten laaditaan tällainen osuus vuosikertomukseen. Kestävyysinformaatiosta on tulossa yhä tärkeämpää, relevantimpaa rahoituksessa mielessä yritykselle. Olemme päivittämässä nyt tätä osuutta niin, että siinä kysytään yrityksiltä, jos on kestävyysongelmia, jotka todella vaikuttavat tuloksen ehkä ei nyt, mutta tulos, tulevaisuudessa, niin ne pitäisi ottaa sitten mukaan johdon kommentteihin. Me annamme siis välineet emme laadi itse näitä kestävyysstandardeja, mutta annamme välineen raportoida tilanteesta. Sitten vielä lopuksi muutama sana Iborista. Monia tämä huolestuttaa Euroopassa, miten korvataan pankkivälinen korko eri vertailuarvoilla. Siihen liittyy monia monimutkaisia kirjanpito seurantakysymyksiä. Haluan vain sanoa, että teemme kovasti tätä työtä tässä asiassa ja olemme läheisessä yhteydessä Euroopan komissioon niin, että asia saadaan kuntoon ajoissa, jotta komissio sen voi hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Lopetan puheenvuoroni tähän ja mielellämme vastaamme sitten kysymyksiinne. Kiitos. Nyt siirrytään kysymys-vastausvaiheeseen. Viisi minuuttia per kysymys ja vastaus EPPn nimissä. Edustaja Sirpa Pietikäinen, olkaa hyvä. Thank you and, uh, thank... Kiitos. Ja kiitos johdannoistanne. Minä haluaisin oikeastaan viitata vain kahteen asiaan. Ensinnäkin meillä on vakuutusyhtiöissä likviditeetti-tuottavuusongelma. Samalla meillä on sijoituksia – fossiilisiin polttoaineeseen hiileen ja tämä lisää riskejä. Ja sitten on rajoituksia IFRSn tilinpäätössääntöjen pohjalta, joka tarkoittaa ikään kuin vahingossa sitä, että on hankala investoida pitkän aikavälin sijoituksiin, jotka ovat hiukan riskialttiita. Toivottavasti vastaus on jo tähän ongelmakokonaisuuteen, mutta onko teillä suunnitelmia siitä, miten voitaisiin sopeuttaa. Ei laskentatapaa tai ottaa huomioon juuri kestävyys tilinpäätöksissä, koska tarvitsisimme kyllä harmonisoidun järjestelmän, mitä lasketaan ja miten. Kuten talouspuolella on, jotta voidaan ottaa huomioon se valtava riski, joka kohdistuu ilmastoon. Ja se ehkä muuttuu vielä isommaksi kuin rahoitusriski lähivuosien aikana. Kiitos, tuo on oikein hyvä kysymys, jonka saamme yhä useammin tällä hetkellä. No ajatellaan, että EU saatettaisiin käyttöön hyvin tiukka lainsäädäntö öljy- ja kaasuteollisuuden osalta. Se tekisi mahdottomaksi tai oikeastaan velvoittaisi sen, että yritykset lopettavat monet toimet, jotka liittyvät öljyn ja kaasun lähivuosina. Ja tilinpidon osalta on nyt jo usein niin, että jos jotain investointia on infrastruktuuriin tehty ja ne eivät ole enää tuottavia, niin nykytilinpäätössääntömme jo vaatisivat, että on osoitettava taseessa – tuo ja tuloslaskelmassa myös. Mutta nämä ovat ne riskit, jotka voidaan nähdä, sanoisinko lähitulevaisuudessa ensi vuonna kolmen tai viiden vuoden kuluttua. Ja näin normitilinpito kyllä hoitaa tehtävänsä. Sitten on tietenkin muita riskejä, jotka ovat paljon enemmän pitkän aikavälin riskejä öljy- ja kaasuyrityksissä, jotka investoivat ehkä 10, 20, 30 vuoden tulevaisuuden osalta. Öljy ehkä on niin, että ei nähdä välittömästi kriisiä, mutta ehkä poliittinen ilmapiiri muuttuu, vaikka hiiliveron käyttöönoton kautta koko järjestelmä muuttuu. Ja silloin pehmeämmän tiedon kautta se on enemmän tulevaisuudessa. Mutta se saattaisi johtaa tuollaiseen tilanteeseen, jossa joudutaan kommentoimaan, ehkä antamaan selvitys enemmän säännöllisesti eikä laskennan kautta, mitkä ovat mahdolliset uhat, jotka kohdistuvat yrityksiin tulevaisuudessa. You have time for a... Teillä on vielä hetki aikaa lyhyelle lisäkysymykselle, jos haluatte. No. Mutta varmasti jättää tilaa vielä lisäkeskustelulle. Minä oikeastaan toivoisin, että tämän vähän laadullisemman tiedon lisäksi voitaisiin käyttää myös tiukkoja tilinpitosäädöksiä, kun voidaan laskea kuinka monta tonnia hiilidioksidia päästetään tai minkälaisia vesimääriä käytetään ja minkälainen vaikutus voi näin olla vaikka biologisen monimuotoisuuteen tietyssä yrityksessä. Ja tilinpäätös olisi loistava paikka ja tarvit, tarvittaisiin siksi varmasti tällaiset maailmanlaajuiset standardit. Tällaisia standardeja ja skenaarioita tai puitteita on jo käytössä. Esimerkiksi ilmastotilinpidon työryhmä on tehnyt työtä tällä saralla ja esittää, että yritysten pitäisi esittää tällaisia pitkän aikavälin skenaarioita siitä, miten tilanne saattaa kehittyä – mutta ei ihan yhtä täsmällisesti, kun tilinpäätös tietysti katsoo taaksepäin sitä, mitä on jo tapahtunut. Se on tavallaan siinä mielessä paljon tiukempaa, yksityiskohtaisempaa, mutta tuon tyyppinen tieto kyllä voisi varmasti löytää paikkansa siellä johdon kommenttiosuuksissa. Kiitos. SED-ryhmän nimissä. Eero Heinäluoma, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein iloinen, kun voin nähdä näin kokeneita henkilöitä täällä valiokuntamielessä tänään. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee IFRS 17. Eh, Mikä tilanne tällä hetkellä on? Ja toinen koskee tilintarkastusta. Herra Liikanen, mainitsit, että olitte luomassa tätä järjestelmää, josta nyt puhumme, ja se on hyvin tärkeää, koska todella luottamus ja avoimuus ovat koko tämän näiden yleisen tarpeiden ytimessä, kun katsotaan rahoitussektoria ja myös vakuutusalaa. Tänä päivänä kuitenkin tiedämme, että kaikki maat eivät noudata IFRS 17 standardia Minulle on yllätys se, että, että Yhdysvallat ei sovella näitä eh, standardeja, kun se oli mukana. Haluaisin liikaselta kommentin, kun te olitte aktiivinen tällä alalla 18 vuotta. Mitkä syyt johtavat tähän Yhdysvaltojen päätöksen ja kuinka tämä vaikuttaa vakuutustietojen vertailtavuuteen? Sitten herra Hongervorst, koskien tätä tilintarkastussektoria, mehän tiedämme, että tilinpidolla on merkittävä kriittinen rooli tässä ja, ja sen perusteella voidaan todella nähdä, onko yritys antanut asianmukaista raportointia. Viime vuosina on ollut paljon skandaaleja ja myös tilinpidon puolella on ollut hyvin kielteinen rooli. Haluaisin näkymäksenne tähän yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomaisen ehdotukseen, jonka mukaan erotettaisiin tilintarkastuskonsultointipalveluista. Ja myös tällainen yhteinen tilintarkastusmahdollisuus tiettyjen yritysten valvonnassa. Näet, millä tavalla näette nämä yhdistyneen kuningaskunnan ehdotukset? Thank you very much, Mr. Heinoloma. Kiitoksia, herra Heinäluoma. Heinäluoma muuten on myös entinen valtiovarainministeri. Joten tällainen tunnelma tässä talossa, salissa tällä kertaa. Niin, aivan kuten sanoit, yhdys, yhdyskunnat olivat alussa vahvasti mukana. Paul Walker oli tässä vahvasti takana, mutta sitten rahoituskriisien myötä polkumme ero, erosivat. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että työsuhteet ovat edelleen ihan kunnossa. IFRS raportit hyväksytään kyllä Amerikan markkinoilla ja myös se luokittelu on yhteistä. Molemmilla puolella ajatellaan, että on tärkeää, ettei mitään murroskohtia tule, mutta että kyllä näkyy kaup- kansainvälisissä kaupassa, ei se näistä kuitenkaan johdu päinvastoin. IFRS eh, johtokunta tapasi viime kerralla New Yorkissa ja tapasimme siellä vastapuolia ja vieraamme ISISissä, joka on johtava viranomainen Yhdysvalloissa tällä alalla. Meillä on todella jouhavat työsuhteet ja amerikkalaisten kanssa ihan teellinen tilanne ei ole, koska olisi parempi, jos meillä olisi samat standardit, mutta meillä on kuitenkin samat periaatteet ja molemmat osapuolet ovat sitoutuneet siihen, että mitään ongelmia ei haluta luoda. Samaan aikaan tietenkin IFRSn kattavuus on laajentunut merkittävästi. Olin juuri tammikuussa vierailulla Kiinassa ja Intiassa ja vähän aikaisemmin Japanissa ja pyrin näkemään, kuinka näillä oikeudenkäyttöalueilla eri puolella maailmassa tutteutetaan IFRS. on aivan selvää, että tämä on de facto globaali standardi, ja joko sitä käytetään, suurin osa yrityksistä käyttää sitä ainakin. Meillä on tietenkin tärkeää seurata tätä konkreettista täytäntöönpanoa niin, että se on samanlaista kaikkialla maailmassa. Olisi toki parempi, että meillä olisi samat säännöt, mutta on hyvä, että jaemme samat periaatteet eikä mitään tällaista kitkaa ole. Rauhan mukainen ystävällinen on meillä tässä vallitsee IFRS samanaikaisesti on todella muodostunut todellisuudessa globaaliksi standardiksi. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Just a small follow-up on that question. Uh, uh, Ehkä lyhyt asia. USA päätti 2011 tehdä uudesta suuren jälleen kerran. Se oli iso pettymys silloin aikanaan. Monet ennakoivat, ennustivat, että muu maailma eroaisi IFRS-stä sitten. Minä en kuitenkaan ole käynyt IFRSn käyttö on vain kasvanut. Yli kolmasosa japanilaisista yrityksistä käyttää puhtaasti kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja ero kiinalaisiin standardeihin ja IFRSään. Se on lähes olematonta, ne ovat lähes samanlaista ja myös Intia on lähentänyt lainsäädäntöään kohti IFRS. Lähentymisprosessi muualla maailmassa on jatkunut ja tämän takia minusta voidaan kyllä sanoa, että se on aito kansainvälinen standardi. Sitä voidaan käyttää lähes kaikkialla. Ja minä toivon, että jos me onnistumme va- lisäämään, vahvistamaan IFRS-standardin käytön ympäri maailmaa, niin sitten kyllä tulee sekin aika, että USA-yritykset pyytävät, että emmekö voisi saada samaa etua kuin eurooppalaiset yritykset, koska ne voivat käyttää samaa kirjanpitokieltä niin kuin myös muualla maailmassa. Sitten kysyitte tilintarkastuksesta. tässä nyt ei oikeastaan kuulu minun alani, mutta tietysti meillä on henkilökohtainen näkemys asiasta. Ensinnäkin ajatus yhteistä tar- tilintarkastuksesta on mielestäni tuhoisa, koska jos kahdesta yrityksestä, kahdesta tilinpitoyrityksestä tehdään vastuullinen samassa asiassa, se kyllä vesittää yksittäistä vastuuta ja se on sinällään jo ongelma. Mielestäni on myös hiukan outoa sanoa, että no niin, y- tilinpäätösyritykset ovat ennistuneet, joten kaksinkertaistaan sitten liikevaihto. He saavat silloin enemmän työtä, näin nimittäin tulee käymään. Eikä se kyllä oikeastaan tässä auta. Ja sitten vielä lopuksi tämä vahvistaa suuntausta oligopolien polien suuntaan tilinpäätöstä raportoinnissa, koska on vähemmän paikkoja joiden puolen kääntöjä ja sitten jos niitä on vain kaksi, niin se on huono ratkaisu. Uskon, että just nyt kuningaskan tulee lopettaa, äh, hylkäämään tämän ehdotuksen ja paljon selkeämpi ero tehdään neuvon, a, neuvon annon ja tilintarkastuksen välillä. Se on paljon parempi ohje. I mean, I mean Ehkä vielä lyhyesti, kun olen jo, johtanut näitä tilintarkastuskomiteoita, on tällainen ongelma, että kun kandidaat nyt on vaikeampi kuin aikaisemmin tehdä nämä tilintarkastuksen äh, konsultointi on äh, voitokkaampaa ja se on ongelma. You. Kiitos Renewsta. Minulla ei ole kysyjän nimeä. Onko Renewsta puhuja? ID-ryhmästä en ole myöskään saanut kenenkään nimeä. Samoin, joten Sven Giegold vihreistä. Yes, so welcome back to... Niin, tervetuloa takaisin uuteen parlamenttiin. Muistan, että meillä oli mielenkiintoisia keskusteluita aikaisemmin. Parlamentissa on uusia jäseniä ja hienoa nähdä myös Erkki Liikanen täällä uudessa roolissaan. Olisi ollut hienoa, jos yhteislainsäätäjät olisivat hyväksyneet muita teidän ehdotuksianne, kun puhutaan pankkien uudistamisesta. Siksi on mielenkiintoista nähdä teidät tässä uudessa roolissanne. Siksi haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja vähän pyrkiä miettimään joitain suhteitamme suurempia linjoja. Me olemme kuulleet teidän viestinne ja tietenkin tämän kauden, parlamenttikauden aikana vihreän kehityksen ohjelma on suuri hanke. Parlamentti on laajasti tukenut sitä. Ja nyt käydään vilkasta keskustelua juuri tilenpidosta. Mitä tämä tarkoittaa yritysten tilenpidon osalta? Hans Hokiforstilta olemme kuulleet, että eipä mitään ihan hienosti tämä hoituu – ja me olemme lukeneet Randersonin asiakirjan, jossa periaatteessa sanotaan, että ESG-kriteerit näkyvät kustannuksina normitilinpäätöksissä, kun niistä tulee merkityksellisiä laitoksen osalta. No, tämä ei mielestäni riitä, eikä vastaa niihin odotuksiin joita monilla sidosryhmien edustajilla on. Tämä on uusi kiinnostava hetki, kuten aikaisemmin, kun olemme keskustelleet verotuskysymyksistä. ISB voi varmasti nyt vastata toiveisiin, jotka tulevat komission ja parlamentin puolelta. Vai sanotteko ainoastaan, että tässä on se, mitä aina olimme ajaneet. Eli se, miten te vastaatte tähän haasteeseen, on mielenkiintoinen testi. Ja Herra Liikanen, pyytäisin teitä keskustelemaan yhdestä asiasta. Olisiko yhti vai yksi vaihtoehto se, että Euroopasta tulevat jäsenet demokraattisesti valittaisiin, koska on ikävää, että tällä edunvalvojen elimellä ei ole mitään linkkiä demokraattisiin vaaleihin. Ja tämä olisi asia, joka voitaisiin ottaa periaatteharkintaan Euroopassa. on the second issue, of course we have the constitution. Tästä toisesta aiheesta meillä on tietenkin nämä on, tämä perussopimus, mikä nyt on muuttunut. Meillä on tämä valvontakomitea ja Euroopan komission mukana. Euroopan komission tietenkin vastuussa teille johtokunnan jäsenet nimitetään erillään, ei ole mitään vaalia, mutta otan kyllä tämän poitin mukaan. Tietenkin voimme pohtia tällaisia mahdollisuuksia. Ei se ole kovin yksinkertaista, kun meillä on hyvin globaali järjestö, 144 valtiota mukana, niin en tiedä kuinka tällainen demokraattinen vaali voitaisiin hoitaa, mutta voimme jatkaa keskustelua tästä. Sitten vielä tästä vihreästä sopimuksesta. Olen tietenkin hyvin suurella mielenkiinnolla tutustunut siihen. Kuuluisa ranskalainen taloustieteilijä Christian Golfier kirjoitti kirjan juuri syksyllä ja totesi, että kaikkein tehokkain tehokkain väline on hiilivero, koska silloin sisäistetään kaikki kustannukset. Mutta ongelma on se, että kaikki ovat yhtä mieltä tavoitteesta, eli että on torjuttava ilmastonmuutosta, mutta, mutta ihmiset vastustavat toimenpiteitä. Tämä on hirveän monimutkaista poliitikoille. Mutta yleisesti ottaen näistä ongelmista IFRSS toimimme sijoittajille, e, kyseessä on raportointi, mutta meidän on seurattava, mitä maailmassa tapahtuu. En voi mennä yksityiskohtiin, mutta tietenkin olemme nähneet nykyään sijoittajien valittavan, kun he haluavat vain yhden luvun viivan alle ja sen, ja sen jälkeen kysytään, mitä muuta teette. Ja tämä, mitä muuta teette, onkin hyvin kriittinen kysymys. Sijoittajat saavat vastauksia ja heillä on tarve ymmärtää enemmän näistä investoinneista ja vihreä sopimus on yksi väline. Voimme vielä palata tähän keskusteluun tänään myöhemmin ja voin jakaa näitä äh, kantojanne siellä sitten. Try to imply that every... En pyrkinyt antamaan sellaista käsitystä vastauksessani, että kaikki on parhain päin, mitä kestävyyteen tulee. Ja olen julkisissa puheissani myös pahoitellut sitä, että tällä alalla on niin paljon toimijoita ja siksi tarvitaan lisää selvyyttä kestävyyden osalta. Mutta on vaikea tietää, mitä tehdään ja mikä meidän roolimme tulisi olla. Se ei ole meille ihan selvää vielä. Se on meillä vielä harkinnassa. Mutta kestävyyskriteereitä on kahdenlaisia. Ne, joissa katsotaan enemmän sitä, mitkä ovat yrityksen rahoitustulevaisuuden kestävyyteen liittyvät kysymykset. Ja sitten toiset standardit, jotka ovat yhtä oikeutettuja, mutta jossa katsotaan todella toisella tapaa sitä, mitä tarkoittaa yrityksen toimet ympäristön, ilmaston tai sosiaalisten kysymysten osalta. Tämä ei ole ihan meidän Me voimme sitä tutkia kyllä. Ja muut seikat, jotka mainitsin – voitaisiin ehkä myös sisällyttää meidän toimikuvaamme. Me pohdimme näitä asioita, mutta en halua millään muotoa esittää, että kaikki toimii ihan mallikkaasti nyt. Halusin vain sanoa, että jos näistä kysymyksistä tulee todella vakavia jonkun yrityksen osalta, niin se nähdään lopulta myös tilinpäätöksessä. Kiitos. Dirk Penk. ECR-ryhmä. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivotan teidät molemmat tänne tervetulleeksi. Tunnen sekä he, herra Hoerfostin, joka pitkään on häntä, samoin herra Liikasen komissioajoltaan olin silloin, silloin sen Bolkestein komissaarin kabinetissa Herra Reenillä jatkossa on ollut myös tärkeä rooli sen jälkeen, hän oli teidän kabinettipäällikkönne. Uusi komissio, samoin eh, keskuspankin pääjohtaja puoltaa kovasti vihreän kehityksen ohjelmaa, joka täällä on jo mainittu. Näin voidaan, pyritään lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. EU eh, e aikoo käyttää eh, jopa miljardeja ja laskea liikkeelle joukkolainoja, mutta vieläkään ei ole päätetty, minkälaisiin investointiprojekteihin ryhdytään, mitkä ovat aidosti vihreitä, mitkä eivät, joten sertifiointijärjestelmä täytyy vielä tai sitä täytyy vielä päättää. Ja kysynkin teiltä, Miten te, kun johdatte kansainvälisen tilinpäätösstandardin lautakuntaa, miten tällaista kriteeristä voidaan päättää, mikä on vihreää, vaalean vihreää, ruskea ja niin edelleen? Eikö tässä ole vaara siitä, että annetaan poliittista ohjausta jotenkin ja se vaikuttaisi? Vihreän kehityksen ohjelma voi hyvinkin poistaa kilpailun tästä yhtälöstä ja sitten se johtaa järjestelmään, jossa on tukia, monia valtion tukia, joita veromaksajat joutuvat maksamaan, joten sitten päädytään alueen alueelle, jossa on tällaista valtiosuunnittelua tavallaan koskien jotakin poliittisia periaatteita. Miten näette tämän ongelman itse? My life as uh, chairman of the ISB is already complicated. IASBn johtajana roolini, roolini on jo tarpeeksi vaikea. Siihen liittyy kyllä myös aika paljon politiikkaa. Tili päätösraportointikin voi olla poliittista, mutta olen iloinen, että minä en joudu ratkaisemaan kuitenkaan näitä ongelmia, koska ne ovat todellakin minun alani ulkopuolella, mutta voin kuvitella esimerkiksi, että luodaan vihreä luokittelu. Se on valtavan monimutkainen äh, hanke. Luin, olen lukenut lehdistä, että parlamentti ja EU on päättänyt esimerkiksi jättää ydinenergian vihreän laatikkonsa ulkopuolelle, jos ajatellaan, että hiilidioksidi on iso paholainen niin on muitakin tapoja kyllä ajatella tätä asiaa, mutta tämä on siis lopulta tällainen poliittinen päätös, joka tehdään. Mutta kyllä, ei minun te- tehtäväni ole tätä päättää, mutta kansalaisena kyllä mietin näitä asioita, enkä usko, että olisi fiksua, että minä IASPn puheenjohtajana toimisin. Minulla ei ole edes hyvin perusteltua näkemystä asiasta, joten kunnioittavasti jätän tämän ongelman nyt, tai annan sen teille takaisin tavallaan. So this I mean. Pari kommenttia. Palaan vielä tähän hiiliveroon. Suomi oli ensimmäinen maa, joka ehdotti ja hyväksyi vuonna 1998 tämän hiiliveron. Ei se ollut kovin suosittu, mutta se täytäntö panttiin ja vuotta myöhemmin Ruotsissa myös. Sanon edelleen, että peruslogiikka Kreikan pitäisi toimia talouspuolella. Eli jos nämä ulkoiset kustannukset sisällytetään, niin kyllä markkinamekanismista voi olla hyötyä. Kyllä hiilivero on erittäin tärkeä ja myös hiilikauppa voi olla tärkeä. Sitten kun mennään tähän vihreän rahoitukseen, niin on hyvin merkittävä, että se on mahdollisimman selkeä selkeä eikä mitään akkoskeittoa, niin ihmiset ymmärtävät, mitä, mistä puhutaan. Luokittelu on askel oikeaan suuntaan, tämä taksonomia. Tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka tekevät sen parissa työtä ja haluaisin lukea koko asiakirjan läpi. Se ei ole mitenkään helppoa luettava. Siinä varmaan tien päällä opsit, opitaan, on todella tehtävä tästä selkeää vältettävä viherpesua. Se on hirvittävän tärkeää Sain nähdä, kuinka tässä käy. Kuten on keskusteltu tästä IFRstä, Tämä vielä huolestuttaa monia. Katsotaan, mikä rooli tällä organisaatiolla voi olla. Saan nähdä, se on vielä avoin kysymys. Thank you. Uh... Kiitos. Minua ei ole kuesta ketään. Onko toinen puhuja EPPstä? Jos ei, niin Paltang SED-ryhmän nimissä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Heti tunnustan, että on tärkeää keskustella IFRS 17 kysymyksistä, mutta puhuisin strategisemmasta aiheesta. Joskus näissä esityksissä puhutaan paljon näiden yritysten tuloksista, mutta kun puhun äh, salkkujen hoitajista, niin heitä kiinnostaa osalta kestävyys, ajatellen yritysten tuloksia, mutta myös kestävyys laajemmalla tasolla. Eli he kaikki pyrkivät ja todella etsimällä etsivät tietoja tästä aiheesta. Tästä aiheesta keskustellaan, mutta eikö ole oikeastaan ihan selvää, että tarvitsemme standardoidut, validoidut tiedot yritysten toimien osalta. Juuri EU pyrkii taksonomia luokittelunsa ja tilinpäätöstandardiensa kautta ajamaan juuri tuohon suuntaan. Thank you for your question. Um... Kiitos tästä kysymyksestä. Tiedän, kuten tekin tiedätte, että suursijoittajat Alankomaissa esimerkiksi ovat hyvin kiinnostuneita tämän tyyppisistä tiedoista. Ja olemme saaneet sieltä kirjelmänkin, jossa meiltä on pyydetty tätä tiedon löytämistä ja jotokunta tutkii tätä asiaa tällä hetkellä, mutta voisin vain sanoa, että vaikka missä aloissa toimisimme, niin meidän toimivaltamme on hyvin tärkeää, eikä se ole uhattuna. Kun puhutaan kestävyys raportoinnista, tilinpidosta, niin se on ihan hyvä lisää puhtaasti tilinpidolliseen tietoon. Kymmenen vuotta sitten kukaan ei puhunut ISBssä kestävyydestä. Nyt puhutaan. Tästä aiheesta on keskusteltu paljon. Me luomme nyt tilaa siellä raportoinnissa myös kestävyyteen liittyville seikoille. Eli me keskustelemme aiheesta ja teemme jotain tässä kysymyksessä nyt, mutta se, miten paljon meillä on tässä pelivaraa tai toiminnan tilaa, niin tämä on kysymys, jota meidän on tutkittava hyvin tarkkaan. Totta kai voimme sopeutua moderneihin aikoihin, mutta samalla on oltava varovainen, ettei lähde sellaiseen toimintaan, joka ei ole itselle ominaista. Tämä on nyt se kysymys, joka meillä on edessämme. Tämä sanottua, niin näin kyllä, että kunnollinen kestävyysraportointi on tarpeen. Se on hankalampaa kuin selkeä tilinpäätös, kun siinä katsotaan enemmän tulevaisuuteen eikä menneisyyteen. Ja se on siitä syystä vähemmän täsmällistä, merkittävästi vähemmän täsmällistä. Tilinpäätöksessä otetaan jo huomioon poliittisia kysymyksiä, mutta tämä muuttuu vielä poliittisemmaksi tulevaisuudessa, joten – Tämä ei ole mikään helppo kysymys vastattavaksi ja me haluamme olla tässä toiminnassamme hyvin varovaisia, mutta pyrin selkeästi sanomaan sitä, että me kehittelemme kyllä ajattelumme tällä saralla. Haluatteko lyhyen lisäkysymyksen? Toivon, että myös tilinpäätöksissä katsotaan eteenpäin. Toki tässä se vaikuttaa keskeiseltä. En odota, että välittömästi ottaisitte mitään kattavaa lähestymistapaa, mutta olen vähän huolissani, jos vain puhutte, ettekä ryhdy toimeen, koska on paljon mitä voidaan jo tehdä. Tietenkin tätä on kehitettävä, että se voisi kehittyä, on aloitettava. Kyllä tämä on totta, mutta meidän on otettava huomioon myös se, että on paljon elimiä maailmassa, jotka tekevät työtä tämän parissa ja jotka ovat tehneet erittäin hyvää työtä, GRA, CESPI, ovat jo, heidän työnsä on käytettävissä. Minun ohje on se, että jotkut heistä yhdistyisivät ja loisivat globaalin standardin antajan. Tämä on globaali ongelma ja tietenkin kaikkien on tehtävä oma osuutensa, mutta toivoisin, että meillä voisi olla globaaleja standardeja tämän ongelman käsittelemiseksi, koska kuten tiedätte, tämä on kaikkein suurin globaali ongelma, joka meillä on. Minä puhun tietenkin kaikkien kanssa, Erkki myös puhuu monien kanssa. Kyllä me tätä pohdimme. Mutta tällaiset päätökset on tehtävä varovaisesti. Kiitos. Meillä on muutama minuutti vielä, jos haluatte pyytää puheenvuoroa puhelistan ulkopuolelta. Edustaja Jakelonias, olkaa hyvä. Ja, um, missä oli... Kiitoksia puheenjohtaja. Minua kiinnosti kovasti tämä kalvo, jossa näytitte vajeita sijoituksen tuotoille joillakin lainkäyttöalueilla Japanissa ja Saksassa. Tämä todennäköisesti jo nyt on monimutkainen kysymys kirjanpidon kannalta, ympäristön kannalta ja ajatellen kuluttajien käyttäytymistä. Onko teillä tietoa, kuinka kauan tällaiset negatiiviset reaali- ja nominaaliset korotkin otetaan mukaan vakuutusyritysten taseisiin ja ehkä myös eläkerahastoissa toimitaan näin, jos on sama toiminta käytössä. Joidenkin arviointien mukaan tällaiset negatiiviset korot voisivat jatkua vielä vuosikymmenten ajan. Tämä antaa ymmärtää sen, että jotkut yritykset, yritysryhmät joutuisivat syviin ongelmiin, jos tässä näin toimitaan. Mitä tietoa teillä tästä on, pitäisi ja mitä muut tahot ovat asiasta saaneet. Hyvä kysymys. Jotkut maat ovat todella rohkeita, kuten Korea, Korea aikoo ottaa käyttöön IFRS 17 standardin ja tarttuvat tilaisuuteen, niin näin saavat enemmän pää- pääomitettua teollisuutta. Tämä osoittaa, että vakuutusyritykset tarvitsevat paljon pääomaa. Monet saksalaiset vakuuttajat ovat IFRSn ulkopuolella, mutta pienempiä vakuutusyrityksiä, miten ne sitten käsitellään, en tiedä. Mutta tässä on kyllä ongelma. Toivoisin vain, että Euroopakin voisi hiukan nopeuttaa, että tämä hyväksytään. Mitä nopeammin alamme työstää tämä ongelma, sen parempi kaikille. Tämä tulee olemaan esillä oleva asia pitkään. Olen itse ollut maassa, missä yksi paikallista vakuutusalan yrityksestä sanoi, että, että sääntelijä kieltää heitä tarjoamassa tiettyjä tuotteita, koska ne tuottavat tappiota ja täytyy siirtyä toisen tyyppisiin vakuutustuotteisiin, joten mitä nopeammin voidaan osoittaa mikä tilanne on, kuinka huono tilanne on ja nyt sitä ei näytetä, niin sen nopeammin voidaan alkaa parantaa sitten tilannetta myös. Mutta mielestäni tästä tulee valtavan pitkäaikavälinen kysymys vakuutusyrityksellä, mutta myös pankeille, koska jos katsoo, katsoo pankkinoiden markkina-arvoa, lähes kaikki Euroopan pankit ovat alle kirjanpitoarvon ja se johtuu tästä samasta ongelmasta. Niiden on hyvin vaikea tehdä rahaa mantereella, missä monet pankit edelleenkin ovat heikkoja. Se on hyvin vakava ongelma siis täällä. So no more. Ei muita puheenvuoropyyntöjä, joten haluaisin kiittää herroja Hoiforst ja Liikanen. Ai vielä toinen puheenvuoropyyntö. Puhelisten ulkopuolelta meillä on vielä hetki aikaa, olkaa hyvä. Merci de donner la parole. Kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin... Niin. Olen uusi tässä valiokunnassa. Minulla ei ole siis eh, tietoa aikaisemmista keskustelusta koskien kestävyysstandardeja. Joissakin maissa, kuten Ranskassa, samassa maassa, ne on hyväksytty jo tällaisia muita kuin rahoitustietoja koskevia raportteja, jotka ovat pakollisia yrityksillä. Nyt suuret yritykset alkavat kiinnostumaan niin sanotusta universaalista tilinpäätösraportoinnista, jotta voitaisiin täydentää näitä rahoitustietotaseita positiivisilla ja negatiivisilla tuotoilla oma, om, tietyllä alueella. Tähän liittyy työpaikkojen luominen, biodiversiteetti, sen edistäminen – No, olisi tietenkin haettava indikaattoreita, mukana on myös tällainen elintaso ja, ja myös kielteiset ulkoiskustannukset. Puhuttiin hiilidioksidista, mutta myös monen muut saasteet, biodiversiteettivaikutukset ja muu, muu yrityksen ympäristössä aiheuttama vaikutus. Kuuluvatko nämä teidän pohdintoihin? Jos näin ei ole, niin kannattaisiko ne ottaa mukaan? Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos. Voitte vastata lyhyesti, olkaa hyvä. France, there is a very... Tiedän, että Ranskassa on sääntelyä jo paljon ja yritysten on tarjottava tietoa erittäin laajoista kysymyksistä. Ranskalaiset vuosikertomukset ovat siksi laajoja, keskimäärin 400 sivua, noin 50 prosenttia enemmän kuin Saksassa tuo sivumäärä. Ja vastauksessani edustaja Tangille, joka periaatteessa kysyi saman kysymyksen kuin te, yritin selkeästi osoittaa, että ISB on kiinnitettävä huomiota tällaiseen tietoon, mutta katsomme kuitenkin tätä kysymystä laajemmin. Ja johtokunnassakin katsotaan tätä yksityiskohtaisemmin, mutta tällä hetkellä on vielä hankala sanoa, olemmeko valmiita laajentamaan standardiamme. Kiitos jälleen kerran puhujillemme. Pidämme hetken tauon kello 12 asti. Hello. If everybody can take a seat, please. Hyvää huomenta. Voitteko istutua paikoillenne? No, olkaa hyvä. Okay, before starting the... Hyvä, ennen kuin äänestys alkaa, niin ensin koeäänestys. Äänestys alkaa testiä varten. Prinzip. Some more to vote. We, I think we are, yes? Three still to... Kolme vielä puuttuu. Vielä yksi. No niin, vielä yksi. Äänestys suljetaan. Nyt voimme aloittaa äänestyksen. Ensimmäinen mietintö pankkiunionista vuosikertomus vuodelta 2019 kompromissi A puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten 61. osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Tarkistetaan tulos hyvä. Tarkistus 74. Koneäänestys alkaa. Approved. Uh, compromise C, who's in favor? Against? Abstentions? Adopted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 Close the Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- sitten kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 126 puolesta vastaan tyhjää. Minun täytyy tarkistaa, salkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 175 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä tulos. Pahoittelen. Näytti hylätulta, mutta haluan olla varma.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 hylätty. Kaksi, niin olkaa hyvä. Niin tarkistetaan 237. Äänestys päättyy. Hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johtosan kappaleen viitteet ryhmänä yksi yhdestä neljään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä tai yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti, jos on kappale viite viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joltain kappaleen viite, kuusi, siihen on sulle tarkistus tässä. Ai eikö? Renewlta. Vast... We are on citation six. Siis kappaleen viite numero kuusi. Tähän on suullinen tarkistus Renewstä. Vastustaako joku tätä? Ei. Äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Uh, no, sorry. We go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 against abstentions approved. Original text at... Alkuperäinen teksti 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ryhmänä 25-27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tulos. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 16 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tulos. Äänestys alkaa 17. Päättyy. Hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi X puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Now we vote on the text as a Sitten muutettu teksti nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ne 42 puolesta, 9 vastaan näitä kolme tyhjää. Okay. Now we vote the... Nyt äänestämme EUn kilpailupolitiikkaa koskevasta mietinnöstä. I'm sorry. We start? Yes, we can start. Amendment 31. So we start with amendment 30. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Compromise C. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. We go to amendment. Seuraavana tarkistus 241 puolesta vastaan tyhjää. Joudun tarkistuttamaan. Äänestys alkaa. <coughs> Close. Äänestys päättyy. <coughs> Adopted. Hyväksytty. Tarkistus 63. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan selvä äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 178 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi PA. PA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kompromissi ei vaan tarkistus 202 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 152 puolesta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 Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 274 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty luule, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. 257. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi W puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää Voisitteko nostaa kätenne, muuten en näe. Muuten tarkistetaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa 299. Äänestys päättyy. Hylätty. Niin varmasti, mutta teidän pitäisi osoittaa selkeästi 301 puolesta. Vastaan tyhjää. Kiitos. Hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 327 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 335 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä identtinen tarkistuksen 5 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus viitteessä 17b jos vastalauseita ei ole, äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt suullinen tarkistus johdantason kappaleeseen C, jos vastalauseita ei äänestetään ää, puolesta. Vastaan tyhj- tyhjää hyväksytty. Sitten kohta yksi inta valiokunnasta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi toinen osa intasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. inta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta seitsemän agri edelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää, tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt teksti näin muutettuna äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 5 vastaan, 18 tyhjää. Hyväksytty. Okay, now on the next... Sitten seuraava kohta esityslistalla. Meidän pitäisi nyt äänestää talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta kasvuselvitys 2020, mutta Please, just one minute. Minuutti vain. Tämä on tärkeä tiedonanto. Tänä aamuna koordinaattorit sopivat, että lykkäämme äänestystä maaliskuun ensimmäiselle viikolle – Pyysimme, että 4. maaliskuuta aamupäivä 8.30 aamukokous, siis odotamme lupaa tälle kokoukselle saamisen tämän päivän loppuun mennessä, joten saatte vahvistuksen äänestyksestä koskien tätä mietintöä 4. maaliskuuta kello 8.30. Kiitoksia ja kokous päättyy